Kenilta. ja tämän aiheena on kevyyden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen. Rova esitteli, olkaa hyvä. Ja, tack herr forman. Det är er en stor dag. Kiitos puhemies. Todellakin tänään on tärkeä päivä kaikille niille, jotka ovat tehneet työtä tämän asian parissa, sillä tässä olisi ratkaisu yhteen ympäristöongelmaan. Satoja miljardeja muovikasseja käytetään vuosittain kahdeksan miljardia joka vuosi jout- menee suoraan jätteeksi. Ja jos katsotaan komission lukuja, niin näkee, miten vakava ongelma on ympäristö- ja vesialueet vahingoittuvat, myös linnut kärsivät tästä ongelmasta ja meidän todellakin on saatava tämä ongelma kuriin. Eli nyt todellakin tässä on puhe ykkösongelmasta EUn jätehierarkiassa. Ennaltaehkäisy on tässä nyt tärkeimpänä. Eli meidän pitää taata, että toimiin ryhdytään ja komission ehdotus ei ollut kovinkaan hyvä. Itse asiassa se oli melko huono alun perin. Ja nyt haluaisin kiittää ensinnäkin kollegoita loistavasta yhteistyöstä. Työstä. Ennen kaikkea haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka olivat alusta lähtien mukana, Herra Gerbrandi muun muassa. Haluaisin kiittää myös kollega Laviaa, sillä me todellakin onnistuimme saamaan hyvän ehdotuksen aikaiseksi. Neuvostoa ja Italian puheenjohtajan kautta pitää myös kiittää ja onnitella loistavasta työstä. Tämä kaikki johti siihen, että meillä on nyt yhteinen kanta käsillä. kuoressa tässä on kyse siitä, että haluamme vähentää muovikassien määrää vuoteen 2020 loppuun eh, mennessä. Näitä muovikasseja ei enää saa tarjota että Me voimme edetä eh, huomattavasti. Esimerkiksi Irlannissa, kun muovikasseille laitettiin hinta, niiden käyttö aleni 5 prosenttia. 90 kappaletta muovikasseja on tavoitteena henkeä ja vuotta kohti vuoden 2009 loppuun mennessä ja 40 kappaletta henkeä ja vuotta kohti vuoden 2025 mennessä on tavoite. Tämä on hyvä tulos. Minun täytyy sanoa, että komissio ei ole tukenut meitä. Komissio on löytänyt kaikenlaisia epäolennaisia vastalauseita. Komissio on sanonut, että jäsenvaltioiden pitäisi hoitaa ongelma itse, mutta jäsenvaltiot eivät hoida sitä. Vaikka taloudelliset edut olisivat huomattavia. 740 miljoonaa euroa voitaisiin komission laskelmien mukaan säästää vuodessa. Ja säästöjä tulisi muillakin aloilla. Tästä huolimatta meillä on ollut ongelmia komission kanssa. En ikinä unohda herra Timmermansin ilmettä, kun tehtiin päätös siitä, että tätä ehdotusta ei vedetä pois. Kun nyt minulla on neljä minuuttia puheenaikaa, niin näinä neljänäkin minuuttina tuhansia muovikasseja on käytetty EU:ssa. Yli 750 000 tarkalleen ottaen. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentissa ja jäsenvaltioissa, jotka ovat edistäneet tätä asiaa. Meidän on puututtava tähän ongelmaan, sillä tämä hyödyttää kaikkia. Kiitos. Kiitoksia, Rova Auken. Ja seuraavaksi edustaja Vella. Anteeksi, komission jäsen Vella. President, um, members of... Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvää huomenta. Tänään olemme saattamassa loppuun lainsäädäntöprosessin viimeistä prosessia, kun hyväksymme direktiiviä, jonka tavoitteena on puuttua hyvin tärkeään ja näkyvään ympäristöongelman, eli kevyiden muovisten kantokassien liialliseen kulutukseen. Nämä kassit hyvin helposti kerääntyvät ympäristöön ja myös mereen. Kun ne heitetään pois, ne saattavat säilyä ympäristössä satoja vuosia ja hajota mikroskooppiseksi osiksi, jotka haittaavat ympäristöä eri toten meriympäristöä. Erittäin korkea muovisten kantokassien käyttötaso, noin miljardi, 100 miljardia Euroopassa pelkästään vuosittain on valtaisa määrä ja tämä johtaa myös siihen, että resursseja tuhlataan hirvittävästi ja tämä puolestaan sitten johtaa tällaiseen jäteyhteiskuntaan. Vain kerran käytettävät muoviset kantokassit, jotka sitten heitetään pois, osoittaa millä tavalla resursseja käsitellään. Me tarvitsemme toimia ongelmaan. Meri saastu, merten saastumisen takia täytyy tarttua meidän täytyy myös säästää resursseja ja siirtyä kohti kiertotaloutta. Selkeästi tämä on globaali ongelma, joka vaatii toimia myös EUn ulkopuolella, mutta on tärkeää, että me hoidamme oman osamme tästä. Varhaisessa toisen käsittelyn sopimuksessa, jätedirektiivissä ja pakkausdirektiivissä direktiivistä kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisestä. Tämä voidaan saattaa tänään loppuun. Kun tarkastellaan yhteislainsäätäjien eri näkemyksiä lainsäädäntöprosessin alusta lähtien, on selkeää, että tämä tehtävä ei ollut mitenkään helppo, mutta kiitos kaikkien osapuolten ponnistelujen. Meillä on nyt käsittelyssämme kompromissi. Haluan erityisesti kiittää tässä esittelijää Rouva Aukenia hänen hyvin päättäväisestä työstänsä komission ehdotuksen osalta. Samoin kiittäisin varjoesittelijöitä ja ympäristöasioiden valiokuntaa. Komissio on iloinen tästä yhteislainsäätäjien saavuttamisesta sopimuksesta, vaikka siinä onkin joitakin elementtejä, jotka komission näkökulmasta olisi voitu paremmin käsitellä erilaisessa ja paljon laajemmassa kontekstissa. Kuitenkin tämä sopimus on saavutettu, koska meillä kaikilla on sama tavoite. Me haluamme vähentää muovisten kantokassien aiheuttamaa jätevuorta. Tämän päivän teksti tulee todella vaikuttamaan merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Hölveni. Kiitoksia paljon puhemies. Arvon puhemies, arvon kollegat, komission jäsen. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni neiti Aukkenille. Meidän täytyy yhdessä komission kanssa ottaa suuri askel eteenpäin ja päästä eroon tästä pahasta tavasta. Kuluttajien paha tapa, johon komissaari viittasi, on tapa, josta täytyy päästä eroon, koska 90 prosenttia muovikasseista heitetään pois ja kahdeksan miljardia tällaista kantokassia päätyy kaatopaikoille ja luontoon. Emmekä tiedä tarkalleen, mihin nämä kaikki joutuvat, ja tämä on suorastaan skandaali, josta me olemme vastuussa, joten meidän täytyy päästä tästä pois ja lopettaa tällainen. Meidän täytyy omaksua tässä kansalaisystävällinen lähestymistapa. Euroopassa kaikki tänä päivänä peräkulutat juuri tätä, kuten esittelijä jo totesi, lukuisissa maissa on jo löydetty ratkaisuja tähän ongelmaan. Ja yksi tapa varmistaa se, että oikean suuntaan mennään, on tarjota eri vaihtoehtoja. Unkarissa esimerkiksi, kun otettiin käyttöön maksu vuonna 2011 muovikasseille, tämä auttoi jo vähentämään muovikassien käyttöä. En usko, että ketään pitäisi jättää tämän prosessin ulkopuolelle. Kaikki pitäisi saada mukaan. Nyt me puhumme kompromissista, koska me kaikki tiedämme vallan hyvin, että kun on kyse 50 mikronin kasseista, näiden osalta mitä ratkaisuja ei ole vielä löydetty. Meidän pitää nyt pyrkiä siihen, että ongelma saataan, saadaan hallintaan. Ja meidän täytyy pyrkiä parempaan eurooppalaiseen ympäristön hoitoon. Tähän ei tarvita pelkästään hallituksia mukaan, vaan myöskin kuluttajilla täytyy olla mahdollisuus tehdä valintoja, oikeita valintoja. Señor Helveni, Edustaja Helveni, suositteko erää Funsoliikan esittämään sinisen kortin kysymyksen? Sopiiko tämä teille? L'accepta? Hyväksyttekö te sen? Herra Fonsulika, olkaa hyvä. Yes, yeah, I'm here. Täällä minä olen. Do you accept a blue card, Miss? Hyväksyttekö sinisen kortin, herra Holveni? Very much. Um, in fact, Mr. Holveni, you are talking... Itse asiassa, herra Holveni, te puhutte nyt tässä valinnan varasta ja kompromissista. En usko, että meidän pitäisi tehdä kompromisseja henkemme suhteen, sillä kaikki nämä aineet ovat hyvin saastuttavia. Loppujen lopuksi toivon, että me pyydämme komissiota ja neuvostoa kieltämään täysin nämä muoviset kantokanssit. Niitä ei pidä pelkästään vähentää tai niiden käyttöä vähentää, ERTA rajoittaa. Ettekö tekin ole tätä mieltä? Thanks a lot for the opportunity. Kiitoksia tästä tilaisuudesta vastata kysymykseen. Tietystikin meidän täytyy tehdä kaikkemme, mutta tässä kaikkien täytyy tehdä ensinnäkin kotiläksynsä itse kunkin omassa kotimaassaan. Ei Eurooppa voi tehdä kaikkea, elleivät muutkin tee omaa osuuttaan. Tällä hetkellä olemme kovin kaukana toisistamme Euroopassa. Kaikilla mailla tietystikin on tilaisuus edetä nopeammin ja pidemmälle kuin muut. Ja sitten Panunin pitäisi mennä perässä. <clears throat> Gracias. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Bonafé. Grazie presidente. Eh, mi permetta come prima... Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää Rova Aukenia työstä, joka on tehty viime kuukausina. Neuvotteluja on käyty jo jonkin aikaa ja Italian puheenjohtajakausi sai ne uudelleen liikkeelle. Ja nyt olemme saaneet hyvät säännöt aikaiseksi, joka menee pidemmälle kuin alkuperäinen tavoite. Eli jäsenvaltioiden on vähennettävä kevyiden muovisten kantokassien kulutusta, sillä ne saastuttavat ennen kaikkea merialueita. Mutta tällä on myös symbolista arvoa. Tämmöinen menee pidemmälle. EUn jätelainsäädäntö perustuu siihen, että vähennetään jätteitä ensinnäkin. Tämä on ensimmäinen, ensimmäinen tavoite. Tämä ei ole aina toiminut kriisistä huolimatta jätteiden vähentäminen, vähentyminen on hidastunut viime vuosina. Eli tämä pitää olla lähtökohtana. Meidän pitää todellakin jätehierarkiassa puuttua heti ensimmäiseen tasoon. Pitää vähentää kulutusta. Ja meillä on nämä rajoitustavoitteet ja, tai hinta, joka otetaan käyttöön. Ja lisäksi tämä voi olla hyvä väline kiertotalouden edistämiseksi, joka taas tekee taloudesta kestävämpää. Jos muovikassien käyttöä vähennetään, niin se on resurssien tehokkaampaa käyttöä, jolla on vaikutusta talouteen. Eli me emme, me silloin luovumme siitä, että heitämme pois tavaroita, vaan ja me kiinnitämme silloin huomiota siihen, että käytämme paremmin resursseja ja käytämme vihreitä teknologioita. Me voimme esimerkiksi luoda luomukasseja. Me tarvitsemme kunnianhimoisempia tavoitteita komissiolta jätesyklin parantamiseksi. Edustaja Kiitoksia, hyvä puhemies, ja jälleen kiitokset esittelijälle. Minä olen iloinen, olin iloinen komission esittämästä ehdotuksesta, kun se esitettiin. Olen aivan samaa mieltä, että muovijätteen, eritoten muovisten kantokassien aiheuttamaan jätevuoren ympäristössä täytyy puuttua. Komission ehdotus oli alun alkaen varsin joustava. Siinä oli paljon erilaisia vaihtoehtoja jäsenvaltioille. Mutta täällä tehtyjen tarkistusten kautta loppusopimuksessa ei ole enää joustavuutta ja siinä on aivan liian määrääviä ja toimimattomia vaatimuksia. Minä en voi hyväksyä näitä vaatimuksia ilman laatua, vaikutusarviointia, kun ajatellaan esimerkiksi näitä kotikompostoitavia muovikasseja. On tiettyjä määräyksiä, jotka olisi paremmin hoidettu komission muovijäte vihreän kirjan seurannassa, kun ajatellaan esimerkiksi biohajoavia kasseja. Minua huolestuttaa myös se, että millä tavalla tämä vaikuttaa kaikkiin muovikasseihin, kun ajatellaan ympäristövaikutusarviointia ja myös suhteellisuutta tässä. Ja yhteismarkkinoiden johdava toimiminenkin ehkä vaarantuu. Tulevatko jäsenvaltiot saavuttamaan näitä tavoitteita? Tässä täytyy olla edeltä määrätyt tavoitteet jo Kaikkien jäsenvaltioiden osalta tarvitaan kyllä tilastotietoakin, ja tätä ei ole. Lopuksi sanoisin aivan kuten Rova Auken sanoi, me, meidän täytyy tehdä jotain sellaista, mitä jäsenvaltiot eivät itse tee, mutta näinhän tässä nyt ei todellakaan ole. Omassa jäsenvaltiossa. Niin vastustettiin joustamattomuutta tässä ja samalla ote, ryhdyttiin omiin toimiin, jotta voitaisiin vähentää muovisten kantokassien määrää. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että jos Euroopan unioni ei tee jotain, niin jäsenvaltiotkaan eivät tee. Ja jäsenvaltiossa nyt on paras tehdä tämä lainsäädäntö. Kiitos. Señor Gerbrandi, Kiitoksia seuraavaksi edustaja Herbrandi. Thank you, Mr. Chairman. E- Kiitos puhemies. Tämän planeetan kaikkien kaukaisimmissakaan paikassa tuskin löytyy yhtään vesilintua, jolla ei olisi muovia mahassaan. Muovia, joka on sulanut, tai muovia, joka on usein myrkyllistä. Muovipussit ovat kaikkein suurin muovisaasteen aiheuttaja. Monet näistä linnuista ja muista merieläimistä, kuten kilpikonnista, ovat joutuneet kärsimään niistä sadasta miljardista muovikasista, jotka Euroopassa käytetään vuosittain. Huolimatta näistä järkyttävistä luvista on hyvinkin uutisia, kahdenlaisia sellaisia. Tämä valtava ympäristöongelma on melkoisen helppo ratkaista. Ja toinen hyvä uutinen on se, että suuri yleisö voimakkaasti tukee tämän ongelman ratkaisua. Siksi olemme päättäneet, että tänä päivänä me keskustelemme nähdäkseni tuloksesta, joka on esimerkki erittäin hyvästä eurooppalaisesta politiikan teosta. Euroopan parlamentti on hyvin pitkälti yhtenäinen. Erityisestikin tästä kiitokset kuuluvat esittelijä Rova Oukinille, mutta myöskin siksi, että meillä on ennakkotapaus. Italiassa ei pelkästään ole keskitytty siihen, että vältetään tätä ongelmaa, jäsenvaltioiden kesken, vaan pikemminkin on pyritty ratkaisemaan ongelma. Ikävä kyllä, tämä on hyvinkin ainutlaatuista neuvoston puolella. Toisin kuin jotkut ihmiset Euroopan komissiossa kenties ajattelevat, en tarkoita nyt teitä, komissaari Vella, tämä lainsäädäntö tullaan näkemään tulevaisuudessa yhtenä parhaista unionin saavutuksista viime vuosien aikana. Kiitos. Muchas gracias. Kiitokset teille. Seuraavaksi edustaja Forenza. Grazie presidente. Eh, vorrei dire che nonostante... Kiitoksia, hyvä puhemies. Aivan törkeää painostusta on tullut tuottajilta ja etujärjestöiltä. Komissio on suhtautunut tähän niin, että sitä ei ole otettu huomioon, kuten esittelijäkin toi jo esille. Mutta me olemme nyt saavuttaneet tässä edistystä, kun ajatellaan näitä setovia tavoitteita ja myyntiä. QE-ryhmästä haluaisimme esittää kiittää, kiitoksemme Rova Aukenille. Kevyyden muovistokantokassien vähentäminen – vähentää myös suuntausta kohti kulutusyhteiskuntaa ja kaikkia niitä kielteisiä vaikutuksia, joita sillä on. Nyt on saavutettu tulos, jossa täytyisi saada 50 prosentilla kolmessa vuodessa ja 100 prosentilla ö, viidessä vuodessa vähennettyä muovisten kantokassien määrää. Ja aivan kuten usein ympäristökatastrofeissa, liian hitaasti toimitaan. Määräajat ovat liian kaukana tulevaisuudessa. Jäsenvaltioilla on myös velvoite valvoa lainsäädännön täytäntöönpanoa yhteisen metodologian kautta ja komission ö, esittämien määräysten kautta. Lopuksi toteaisin vielä, että valvontaprosessissa täytyisi mukaan ottaa myös ympäristö, kansalaisjärjestöjä, kansalaisjärjestöt Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden puolesta Rova Michel Rivasi, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen, arvon kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella lämpimästi vihreä kollegaani tanskalaista Margaret Aukenia tästä tekstistä, joka osoittaa, kuinka hyvin parlamentti osoittui onnistui neuvottelemaan asiassa. Ja kun tarkastellaan uutta Euroopassa strategiaa muovikassien vääntämiseksi ja parlamentin pian silloin tämä hyväksyntää, saattaa että kestää miltei 40 vuotta ennen kuin muovipussi alkaa hajota pieniksi osiksi. Muovikassit, joka on peräisin öljystä, saastuttavat luontoa, mukaan kaloja. Tämä valtaisa saastuminen on asia, johon halutaan, jolla halutaan nyt tehdä jotakin. Ihmiset käyttävät keskimäärin 200 muovikasia vuodessa. Nyt tässä pyritään 90 muovikasiin yhdenkin vuoden kuluttua sitten 40. 2018 vuoteen mennessä vähennyksiin pyritään merkittävällä tavalla. Tämä ei ole helppoa, mutta että kuitenkin kuitenkin terveydensuojelusta ja ekosysteemisuojelusta. Ja tämä on se asia, ongelmakenttä, jonka parissa tällä hetkellä painiskelemme. Usein piru piilee yksyskohdissa valmistamme okso biohajoavia kasseja, kuten kollega totesi käytännössä, ne eivät ole biohajovia. Ne vain hajoavat miljooniksi mikroosiksi ja ne lisäävät riskejä ekosysteemin kautta katsottuna. Kun te syötte huomenna ostereita, ja mikäli osterit ovat olleet vedessä, jossa on ollut näitä muovikasseja, tässä osterissakin näitä mikropartikkeleita, nyt ollaan hyvin kaukana vielä siitä, että nämä oksobio hajoavat kasvit olisivat turvallisia. Te halusitte tietyn alan etuja suojella sen sijaan, että estäisitte biodiversiteetin kannalta vaarallisten aineiden pääsyn luontoon. E Kiitos ja nyt EFTDn puolesta Eleonora Evi, minuutti. Presidente, siamo giunti alla fase finale. Kiitos, puhemies. Nyt olemme viimeisessä vaiheessa päätöksentekoprosessissa. Tämä prosessi on ollut paljon vaikeampaa kuin mitä ajattelin. Olemme kuulleet hyvin hälyttäviä uutisia, kun olemme katsoneet näitä vaikutusten arviointeja. Vahingot, jotka aiheutuvat meriympäristöille ja eläimille, ovat hyvin hälyttäviä ja minua yllätti että se, että vaikka tämä asia on niin kiireellinen ja vakava, niin silti komissio on ehdottanut tällaista epäjohdonmukaista ja heikkoa ehdotusta. Rova Aukenin työ tämän ehdotuksen eteen on ollut hyvää. Mutta komission estely ja ö, huono yhteistyö on tehnyt työstä hyvin vaikeaa. Joka tapauksessa Italian valtuuskunta EFDDssä on äänestää tämän puolesta. Kiitos. Sitten Stuger. Ähm, Kiitoksia arvoisa puhemies. Komissio suuressa viisaudessaan päätti, että sillä täytyy olla erityiskomission jäsen paremman lainsäädännön saavuttamiseksi, eli varapuheenjohtaja herra Timmermans Parempaa lainsäädäntöä todellakin tarvitaan, koska kyllähän tuolla kadulla kuullaan, että EU-ssa pohditaan banaanien käyryyttä ja tikkaiden pituutta. No, muovikasien osalta sitten sanoisin, että eihän tässä ole mitään. Alun perin näytti siltä, että ei näistä muovikasseista eroon päästä. Kun siellä joskus puhuttiin, että Junckerin kääntäjä tulkki oli tehnyt virheitä tai toiminut epäkelvolla tavalla, mutta oli kuitenkin yksi parhaita. Nyt meidän täytyy pyrkiä pääsemään tavoitteeseen. Meidän täytyy tehdä selväksi, että meidän täytyy myöskin peräänkuuluttaa sitä, että... Puheaika ohi. Nun ist Herr Peter Liese. Seuraavaksi Peter Liise, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän kompromissin eteen, joka koskee muovikasseja. Kiitos myös esittelijä Margarete Aukenille ja kiitos George Helvenille, Helvenille EPPn ryhmästä. Hän on uusi meppi, mutta hänellä on paljon kokemusta näistä asioista ja hän EPPn puolesta johti neuvotteluja. Me olemme nyt nähneet, että on iso todellinen ongelma. Tyynellä merellä on muovimatto, joka on kolme kertaa Iberian niemimaan kokoinen. Ja tämä asia, josta me tänään toivottavasti enemmistöllä päätämme, on ensimmäinen askel tämän ongelman ratkaisemiseksi. Olen tämän kokenut myös keskusteluissa äänestäjien kanssa. Kansalaiset kokevat sen positiivisena, että me puutumme tähän ongelmaan. Me annamme selkeitä sääntöjä muovikassien vähentämisestä, mutta mielestäni on myös oikein, että me annamme jäsenvaltioille itse oikeuden päättää tavoista vähentää. Ja ja minä kyllä korostaisin kannustimia. Irlanti ja Pohjoismaat ovat ilman kieltoja kannustumien ja taloudellisten kannustimien avulla onnistuneet vähentämään huomattavasti muovikassien käyttöä. Tämä olisi suositukseni myös niille jäsenvaltioille, jotka nyt miettivät, miten säännöt pannaan täytäntöön. Mielestäni kannattaa käyttää ei kieltoja, vaan markkinatalouden kannustimia. Meidän pitää myös ottaa lisäaskeleita ja toivon, että komissio, te herra Vella, mutta myös muut pitävät tämän mielessä, kun syksyllä esittelette kiertotalousehdotuksen. Meidän pitää myös ei pelkästään huolehtia merten jäteongelmasta, vaan meidän pitää puuttua myös muihin ongelmiin. Kiitos. Herra Liise, herra Tibor Chani on esittänyt sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Kyllä, herra Chani. 30 sekuntia. Kiitoksia paljon puhemies. Tässä keskustelussa on kuultu lukuisia puheenvuoroja mukaan luettuna herra Leisen kommentit, jotka liittyvät siihen, mitä odotuksia jäsenvaltiolla on. Lisäksi täällä on puhuttu kuluttajista. Täällä parlamentissa emme voi kuitenkaan esittää vain yleisluontoisia lausumia. Kysyisinkin edustajalta, kun me pyrimme vähentämään kulutuspuolella muovikasien käyttöä, niin mihin toimiin teidän mielestä pitäisi ryhtyä, koska tällaista asiaa on vaikea soittaa saattaa kuntoon. Herra Liisi, 30 sekuntia vastausta varten. Kiitos tästä kysymyksestä. Useinhan ö, ähm, esimerkiksi meiltäkin kysytään asiasta, kun me sanomme kaupassa, että emme halua ja Meidän pitäisi olla poliitikkona esimerkkinä. Useat asiakkaat sanovat, että tämä pitäisi myös kieltää. Silti olen sitä mieltä, että Irlannissa esimerkiksi, jossa otettiin käyttöön maksu muovikasseista tai tämmöinen panttijärjestelmä. Mielestäni tällaiset järjestelmät ovat sopivampia kuin kiellot. Tietysti valinnanvara on aina olemassa, mutta tulokset on saavutettu näinkin. Irlannissa luvut ovat hyvin vaikuttavia. Kiitos. Seuraavaksi Kassia Peres, puolitoista minuuttia. Presidenta, señor... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Tänään hyväksyttävä direktiivi täällä Euroopan parlamentissa menee paljon pitemmälle kuin että se oli pelkästään tehokas ö, väline poistaa mielestämme tämä kamala kuva muovien saastuttamasta merestä. Muovi saastuttaa meriä, mutta myös maata. Jokaisella muovipussilla menee 150 vuotta, jotta se poistuu ympäristöstä. Vuosia sitten jo puhuttiin paljon muovijätteen vähentämisestä ja nyt meillä on edessämme kiertotalous. Meillä on uusi haaste ja uusi vallankumous, jota tarvitaan. Tämän vuoksi me sanoimme, että tämä direktiivi on enemmän kuin pelkkä väline. Se on todellinen esimerkki siitä, miten saavutetaan siirtymä kohti kestävämpää kehitystä, jossa kehityksestä jätteet pisteeseen asti. Otetaan huomioon materiaalit, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja etsitään vaihtoehtoja, jotka eivät saavuta ja myös kannetaan vastuu jätteiden keräyksestä. Tämän tyyppisten kassien olemassaolo helpottaa sitä, että saavutetaan nämä tavoitteet. Ja tämä koko järjestelmä täytyy toteuttaa suuressa määrin. Meidän tavoitteemme vuonna 2050, 2025 mennessä päästä siihen, että 40 muovikassia vuodessa per henkilö käytetään. Me tarvitsemme uudenlaista tuotantomallia. Tämä on suuri ponnistus maille ja kuluttajille, mutta koko planeetta kiittää lopputuloksesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Markus Pretzel, minuutti. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat Luvut Euroopan unionin muovikasien käytöstä ovat erittäin huolestuttavia. Syy siihen, miksi tulevaisuudessa näin ei saa olla, on päivänselvä. Raaka-aineita käytetään valtavasti niitä varten, energia käytetään hukkaan, muovikossen käyttöikana vain lyhyt, ja lisäksi niitä on vaikea kierrättää. Erityisestikin meriin muovikasia päätyy. Tämä kaikki johtaa siihen, että tarvitaan kunnollista sääntelyä, kunnolliset tavoitteet ja kunnolliset toimenpiteet. Siksi nyt omaksuttu lähestymistapa on aivan oikein. Tässä pyritään vähentämään alle 50 mikronin paksuisia muovikasseja Euroopassa. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Tämä avaa taka-oven toimille, jotka ovat tavoitteiden vastaisia muovikassien valmistajat, jotka nyt valmistavat kasseja, alkavat valmistaa kasseja, joka on yli 50 mikronia paksuudelta, ja täten syntyy vielä enemmän muovijätettä ympäristöön. Ja tämä on huolestuttavaa. Danke. Die nächste Rednerin ist... Kiitos. Seuraavaksi Catherine Biedö, minuutti. Joka vuosi yli kahdeksan miljardia muovikasia päättyy jätevuoriin Euroopassa. Ne eivät kasannu pelkästään maaseudulle, vaan esimerkiksi meriin, jossa kaikenlaiset meren elävät, niistä kärsivät. Me voimme tähän tarttua pelkästään sillä, että toimimme Euroopan laajuisesti. Nyt me voimme dramaattisesti vähentää EU-laajuisesti näiden muovikassien hävittämistä. Nyt 2025 mennessä pitäisi päästä 40 kassiin per henkilö per vuosi. Tämä on valtaisa ponnistelu, jota voitaisiin puhdistaa meriä ja helpottaa kärsivien eläinten elämää. Tässä kuitenkin yhdistyneessä kuningaskunnassa liberaalidemokraatit hallituksessa tiukasti to- taistelivat sen varmistamiseksi, että meillä olisi ö, pieni vero äh, näistä muovikasseista, pieni maksu niistä. Ja täällä todella on nyt komissio osoittanut todellisen karvansa, kun se ei tukenut näitä maksumahdollisuuksia. Tällaisen jätteen vähentäminen, sen täytyy alkaa nyt. Kiitos Rova Piedä. Teille on sininen kortti esitetty, tai itse asiassa kaksikin. Yksi on Julie Görlingiltä. Hän saa 30 sekuntia ensiksi puheaikaa. Kiitoksia. Voisinko esittää teille kysymyksen, Rova Bearder? Uskoiko Rova Bearder, että tehty ehdotus nykymuodossaan on parempi ja tehokkaampi yhdessä kuningaskunnassa kuin se ehdotus, joka on otettu käyttöön ja josta on äänestetty yhden kuningaskunnan parlamentissa jossa liberaatkin olivat tukemassa tätä tavoitetta vähentää muovikasien käyttöä maassa. Kyllä tämä ehdotus on Euroopan laajuinen, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisen valita oman tapansa vähentää muovikasseja. Liberaalidemokraatit ovat ehdottaneet viiden pennin veroa. Kiitos. Sitten toinen sininen kortti Michelle Rivesilta. Rova Pieda, hyväksyttekö sen? 30 sekuntia. Madame Berder, vous êtes sensible. Rova Berder, te äh, suhtaudutte herkästi ympäristöön. Mitä mieltä olette siitä, että nyt ei ole kielletty äh, biohajoavien äh, muovikassien käyttöä? Kielletään se, mikä nähdään, mutta ei kielletä sitä, mitä ei nähdä, ja niissä on kuitenkin ympäristövaara olemassa. Biodegradable plastic bags. Biohjavien muovikassien käyttö on ongelma. En usko, että sitä täällä on vielä ratkaistu. Mitä tapahtuu, mikäli biohajoavat päätyvät kierrätysketjuun? Ne tuhoavat tai haittavat tuota jätteiden kiertokulkua. En usko, että biohajovia pitäisi käyttää suoraan sanottuna ostoskasseina. No niin, Kiitos. Seuraavaksi minuutti Luke Ming Flanagan. Uh, thank you for the... Kiitos mahdollista puhua. Olen samaa mieltä tästä konseptista, että pitäisi ottaa käyttöön maksu voivikassien käytön vähentämiseksi. Minun jäsenvaltiossani Irlannissa tämä onkin tehty ja tulokset ovat hyviä, mutta toin, toista puolta argumentista pitää myös katsoa, mi, mihin tämä on johtanut. Se on johtanut siihen, että käytämme enemmän paperikasseja sen sijaan, että käyttäisimme monikäyttöisiä kasseja. Se paperin kulutus itse asiassa johtaa ilmansaasteisiin 70 prosenttia enemmän. Siihen tarvitaan myös enemmän vettä ja näitä on vaikeaa, näitä paperikasseja kierrättää. Oli mielenkiintoista, mielenkiintoista että kysyitte vaihtoehdoista. No, minun isoäitini jo tiesi tämän, tämän vaihtoehdon hamppukassi isoäitini käytti tätä kolme, kert- kolme sellaista elämässään. Jäsenvaltioille ei, jäsenvaltioita ei pidä pakottaa tekemään jotain. Jos näin tehdään, he eivät tee sitä oikein. Jäsenvaltioille pitää antaa mahdollisuus itse valita. Me olemme todisteita tästä. Kiitos. Seuraavaksi Valentinas Matsu Matsuronis minuutti. Kiitoksia kollegat. Muovin käyttö lisääntyy jatkuvasti. Maailmassa käytetään miljoonia ja miljoonia muovikasseja vuodessa. Tämä aiheuttaa hallaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Uudet säännöt, pyritään vähentämään muovikassien käyttöä, Ei ole riittävää niiden pitäisi olla pelkästään kunnianhimoisia, vaan täytyy ottaa huomioon aina ympäristövaikutukset. Ja näiden käytöstä, uusi, taikka muovikassien käytön vähentämistä täytyy edistää eri kannustimilla. Meidän täytyy tarkastaa kulutuslukuja ja tässä valossa nähdä toimimme. Nyt pitäisi olla luotettavia mittausmenetelmiä. Ja sitten voidaan asettaa tiukat tavoitteet kassien käytön vähentämiselle. Ja mikäli kassit olisivat maksullisia, tämä olisi ollut hyvä ratkaisu. Lisäksi täytyisi varmistaa, että tämä maksun, kassin maksullisuus ei ole sitten epäreilu tapa lisätä kuluttajille koituvia kustannuksia. Samanaikaisesti meidän pitäisi var- varmistaa, että kuluttajilla on mahdollisuuksia valita toisenlainen kantokassi, eikä muovikassia. Kiitos. Seuraavaksi Frans Obama ja minuutti. Kiitos puhemies. Jo pitkään valitettavat muovin kulutuksen seuraukset ympäristölle ja merille ovat olleet tiedossa. Ja onkin hienoa, että halutaan tätä saastutusta vähentää, mutta pitää kuitenkin korostaa, että tämä on vain yksi askel oikeaan suuntaan, sillä sillä maksut eivät ole tässä oikea este. 500 vuotta jopa muovikassit saattavat tarvita hajoamiseen. Ja me tiedämme, että että on muoveja, joita ei voida käyttää uudelleen. Ehkä voisi käyttää tällaista esimerkiksi Itävallassa käytettyä panttijärjestelmää. Lisäksi meidän pitäisi miettiä, miten muovipakkaukset, esimerkiksi PET-pullot, ja, tai miten kokonaisuudessaan muovi voitaisiin suhtautua pare, eri tavalla. Pitää toteuttaa tutkimusta ja myös kuluttajat pitää laittaa vastuuseen, mutta tämä pitää jättää jäsenvaltioiden vastuulle. Kiitos. Seuraavaksi Pilar Ajuso, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Täällä on jo sanottu, että kevyet muoviset kantokassit ovat suuri ympäristöongelma, eritoten meriympäristö. Viimeisten vuosien aikana jäsenvaltiot ja mukana olevat yritykset ovat ponnistelleet merkittävästi muovikassien käytön vähentämiseksi ja monet ovat ryhtyneet toimiin kulutuksen alentamiseksi. Tämän direktiivin tarkoituksena on antaa Euroopan unionin jäsenvaltioille tiettyjä välineitä, jotta ne voivat estää tällaisen jätteen syntymistä eritoten ö, tässä myös puhutaan ilmaisista ostoskasseista. Omissa, omassa maassani näitä kasseja on jo käytössä suurimmassa osassa supermarketeista. Nämä erittäin kevyet muovikassit ovat erittäin tärkeitä pilantuvien elintarvikkeiden ostosten yhteydessä ja tällä myös parannetaan elintarviketurvallisuutta. Niiden korvaaminen, jos tästä päätetään, täytyy tapahtua sillä tavalla, että huolellisesti pohditaan hyötyjä ja haittoja ja pohditaan myös korvaavia tuotteita. Haluaisin eritoten kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä ja siitä saavutuksesta, joka nyt saatiin aikaiseksi neuvottelussa neuvoston kanssa. Ja tämän seurauksena tänään voimme varmaan suurella enemmistöllä äänestää tämän direktiivin puolesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Karin Kadenpah, puolitoista minuuttia. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Usein me olemme meppeinä sen suuren ongelman edessä, että meidän pitäisi tiedottaa äh, kansalaisille hyvin siitä, miksi haluamme jotakin muutosta. Ja nyt tässä olemme sellaisessa tilanteessa, että vastaamme kansalaisten pyyntöön. 78 prosenttia kansalaisista haluaa, että näitä muovi kasseja vähennettäisiin ja myös Itävallassa 73 prosenttia ihmistä haluaa, että muovikassit kokonaan kiellettäisiin. Tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, eli haluamme vähentää muovikasseja ja haluamme lisäksi lisää tietoisuutta kuluttajien keskuudessa ja usein ihan ajattelematta otetaan tämä muovikassi, tarjottu muovikassi mukaan. Ja ja sitten jonkin, aika, jonkin aikaa ihmiset ö, voisivat esimerkiksi katsoa, miten pitää nämä, kerätä nämä muovipussit kotiinsa ja näin he näkisivät, minkälainen vuori muovikasseja vuoden aikana syntyy. Nämä muovit eivät hajoa nopeasti. Silloin tämä 15 tai 30 minuuttia, jotka tätä muovikassia käytetään ostosten kantamiseen, oli, oli kyllä ovat oikeassa suhteessa. Me tarvitsemme silti joustavuutta, sillä EU:ssa on eroja 200-400 muovikassia vuodessa per henkilö. Ja nyt meidän pitää lähitulevaisuudessa loppujen lopuksi ottaa seuraava askel ja kokonaan kieltää muovikassit. Kiitos. Seuraavaksi minuutti. James Nicholson. Kiitoksia puhemies. Komission 2015 työohjelmassaan Jean-Claude Juncker sanoi, että hän haluaa EUn, e joka on suurempi ja kunnianhimoisempi suurissa asioissa ja pienempi ja vähemmän kunnianhimoinen pienissä asioissa. Pelkään nyt direktiivi, jonka tänään hyväksymme, on esimerkki siitä, että Eurooppa on aivan liian suuri ja liian kunnianhimoinen pienissä asioissa. Kotitalouksissa käytetään miltei päivittäin muovikasseja. Perusperiaatteena, kun pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia poisheitoista muovikasseista, on tietystikin tavoite, että me kaikki voimme tukea. Kuitenkin toimet, jotka aiotaan ottaa käyttöön toisessa käsittelyssä, vaikka tämä onkin parannusta ensimmäisen käsittelyn suhteessa, suhteessa ensimmäisen käsittelyyn, niin tämä, nämä uudistukset eivät ole toimivia käytännössä. Riittävää tietoa ei ole olemassa jolla voitaisiin ottaa huomioon niin kovin monenkirjava kulutus eri puolilla Euroopan unionin. Mikäli me pyrimme vähentämään muovikasien käyttöä 72 prosentilla, Liminomaassa niin 72 prosenttia saatiin vähennettyä muovikassien käyttöä, kun niillä asetin viiden pennin hinta. Gries. Fredrik Ries seuraavana minuutin verran niin ikään. Joitakin lukuja. En pidä nyt pitkää puhetta Muovikasia käytetään muutama hetki ja sitten se pois. Tämä tarkoittaa, että tämä asia, joka nyt on neuvoston jo ja parlamentin välillä kehitetty, niin meidän, tarkoittaa, meidän pitää nyt saada vähennettyä näiden muovikassien käyttämistä. Ja niitä ei pidä jakaa ilmaiseksi kaupassa vuoteen 2000 2019 mennessä. Esimerkiksi Suomessa on toimittu e, ja Puolassa, Portugalissa tässä on tehty järkeviä ratkaisuja, mutta ne eivät ole vielä kestäviä. Täytyy kuitenkin selviytyä paremmin kuin tähän mennessä. Ja kun minä puhun Euroopasta, niin minä tietenkin puhun jäsenvaltioista, jotka ovat jääneet jälkeen ja joiden pitäisi ottaa käytäntöön parempia käytänteitä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Mach, yksi minuutti. Dámy a pánové, já jsem podal návrh na zamítnutí. Niin, olen tehnyt tarkistuksen, joka on, on täysin tätä direktiiviä vastaan, joka koskee muokassien kieltämistä kaupoissa. Voidaanhan sitten lähteä liikkeelle siitä, että ihmiset itse voivat päättää, millä he kantavat ostoksensa. Ihmisiä pidä aliarvioida. He kiertävät silloin, kun he katsovat sen järkeväksi. Jos minä tarvitsen äh, jonkinlaisen äh, paperisen kääreen, hän käytän paperipussia ja jos tarvitsee muovikassia, käytän muovikassia. Mitä te teet, teihin, mitä tapahtuu, jos te kiellätte muovikassit? Ihmiset käyttävät enemmän pieniä muovikasseja. He ostavat enemmän äh, muoveja pelkästään tuotteiden käärimiseen, niihin te, teistä, jotka haluatte kieltää muovikassit, eivät varmaankaan ole koskaan käyttäneet muovikassia sillä, jos te olette pelkästään tekopyhiä, kun te haluatte kieltää ne. Danke. niin. Kiitoksia. Seuraavana kollega Jalk. Myös yksi minuutti, olkaa hyvä. Monsieur. Mikrofoni, olkaa hyvä. Kollega, Hyvät kollegat, kun katsotaan tätä tekstiä, joka, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien eh, käytön vähentämistä, niin se näyttää kompromissilta ja tässä on tällainen illusorinen menettely, mitä Euroopassa on paljon. Ei pidä asettaa kyseenalaiseksi järjestelmää. Tässä on tällaisia kosmeettisia eh, muutoksia tehty. Tässä on sellaisia määräyksiä, jotka soveltuvat näihin pieniin pakkaukseen ilman kokonaisnäkemystä. No, jos nämä kielletään, silloin syntyy hyvin paljon muita pakkauksia, joita otetaan käyttöön. Ja sitten täällä tulee komissiolle jälleen uusia mahdollisuuksia. Tässä on vähän ohitettu nyt myös toissijaisuusperiaate. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Suitsa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Fakta on se, että tästä on syntynyt maailmanlaajuinen ongelma. Kyse on yhteiskuntaa kuvastavasta tilanteesta. On hyvä, että olemme päässeet yhteisymmärryksen komission, neuvoston ja parlamentin kesken, vaikka parlamentti suhtautuu komissiota tiukemmin tähän asiaan. Sanalaska kuuluu, että maapallo on vain lainassamme lapsiltamme, joten tällä tavalla meidän on myöskin käsiteltävä maapalloa. Muovikassit ovat melkoinen ongelma, se on kiistaton fakta. Tämä on hyvä direktiiviehdotus, koska jäsenvaltioilla on mahdollisuus hallinnoida tätä asia ala toivomallaan tavalla. Joten toivoisin, että tarjotaan rohkaisuja kieltojen käyttämiseksi Pohjoismaissa ja Irlannissa. Tämä järjestelmä on tuottanut hedelmää. Jos katsotaan Kroatian tilannetta, niin olen aika lailla huolestunut jokien ja Adrianmeren tilanteesta. Olen jo useampaan otteeseen todennut, että muovikasseihin liittyvä ongelma perustuu muun muassa Albaaniasta lähteviin aluksiin, jotka suuntaavat meidän rannikomme suuntaan. Tämä vaikuttaa tietenkin talouteen ylipäätään ja matkailuun, joten kyllä meidän on löydettävä ratkaisumalli tähän ongelmaan, myöskin yhteistyössä niiden maiden kanssa, jotka eivät ole unionin jäsenvaltiota. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Suitsa. Hyväksy, hyväksyttekö kollega Jakovtsitsin sinisen kortin? Puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Rova Suitsa, kiitos siitä, että hyväksyitte sinisen kortin. Minä haluaisin kysyä seuraavaa Mainitsitte ongelman, joka liittyy rajat ylittävään saastumiseen, jota tulee Albaniasta ja Neretva-jokea myöten Bosnia-Herzegovinasta. Uskotteko, että Euroopan komission liittymisneuvottelussa Albanian kanssa ja Bosnian ja Herzegovinan kanssa tulisi ottaa asia esille yhtenä ehtona sille, että nämä liittymisneuvottelut liittymiskysymykset etenevät. Kiitos, olkaa hyvä. Kiitoksia, hienoa, että otitte asian esille. Adrian meri on lähes eh, sulkeutunut, joten ympärysmaiden tulee soveltaa samoja sääntöjä, mutta Adrianmeren rannik rannikkovaltiot eivät ole unionin jäsenvaltiot. Albania, Bosnia, Herzegovina ja Montenegro eivät kuulu EU-hun. Olen ympäristövaliokunnassa ottanut tämän asian esille useampaan kertaan ja olen sanonut, että tätä asiaa täytyy käsitellä myöskin sopimusneuvottelussa eri lukuja käsiteltäessä, koska muuten emme pysty suojelemaan meriämme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana Edustaja Borsan, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. O plastičnim vrećicama većina ljudi ne... Kiitos puhemies. Kun me nyt eh, puhumme näistä muovikasseista, niin minun täytyy sanoa, että hyvin suuri osa ihmisistä ei edes ajattele asiaa, käyttävät vain niitä. Ainakin eh, jokaisella on yksi laatikko, jossa kotona on näitä muovipusseja ja niitä käytetään sitten silloin tällöin. Kuitenkin näitä muovipusseja on niin paljon ympäristössä, että ensi kerralla kun katsot, näet tällaisen kassin meressä, niin muista, että olisit itsekin voinut tehdä jotakin asialle. Kevyet muovikassit, jotka joutuvat jätteeksi Euroopassa, niiden määrä on aivan järkyttävä. Tämä direktiivi pyrkii vähentämään muovikassien käyttämistä ja tässä asiakirjassa on hyvin paljon tavoitteita, menettelytapoja ja mahdollisia ratkaisuja. Minä tulen maasta, jossa ei ole kovin suurta muovikassien kulutus ja siksi meidän mielestämme tässä on oikein hyvä ratkaisu. Ja nimenomaan sillä tavalla, että maat saavat itse päättää omista menettelyistään ja miettiä, kuinka tavoitteisiin päästään. Mhm. Tämä on hyvä ratkaisu, koska tällä tavalla näin maat voivat itse sopeuttaa ratkaisujaan omiin erikoistarpeisiinsa. Meidän täytyisi kyllä tähän pyrkiä. Danke sehr. Nun ist Herr Arne ja nyt herra Arne Gericke, yksi minuutti. Danke, Frau Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, hyvät kollegat. Tänä aamuna matkalla Euroopan parlamenttiin kanavan rantaa myöten näin kolme muovikassia rannassa, vedessä, kierrätysaste nolla. Sitä enemmän ongelmia ympäristölle. Tämä ongelma on nyt maailmanlaajuinen, eikä sitä voida enää kätkeä vedenpinnan alle. Minä haluan täsmentää, että sadat tuhannet tonnit muovijätettä saastuttaa maailman meriä. 150 miljoonaa tonnia muovijätteitä on merissä. Yli 13 miljoonaa tonnia tulee vuosittain lisää. Monet puhumat jo seitsemännestä maan osasta 3,5 miljoonaa eh, neljä kilometriä keskellä Tyyntämertä Havajin ja Kalifornian välillä. Se on suurempi kuin Intia ja se koostuu yksin omaan muovijätteestä. Lapsilleni kerron, että kun he, he heidän ei tule, lapsia sanotaan, heidän tulee vetää näitä muovipusseja päähänsä, mutta tällä tavoin moni meren eläin päättää päivänsä. Nyt on hyvä, että me toimimme tätä pussi vaaraa vastaan täällä Euroopassa. Tästä täytyy tehdä meidän tehtävämme. Meidän täytyy vallata tuo seitsemäs maailmanosa ja meidän täytyy vapauttaa ympäristö. Tämä on jotakin, mitä pitää tehdä. Tänkkäsiä. Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Balzo, yksi minuutti. Puhemies, haluan kiittää puheenvuorosta. Nämä muovikassien järjetön käyttö lukuisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa aiheuttaa vakavia ympäristön, vakavaa ympäristön saantumista vuosittain. Kahdeksan miljardia tällaista eh, kassia tulee käyttöön, joten on tarvetta säännellä asiaa. Siksi... Anteeksi, että keskeytän teidät, mutta Ilmeisesti meillä ei ole tulkkausta saksan kielelle. No niin, olkaa hyvä. There's a yes. technical... No, just... Thank you. It's... I hear okay. there's a technical problem. Minulle juuri ilmoitettiin, että meillä on tekninen ongelma. Testataanpas, toimiko saksan kielen tulkkaus. Aloittakaa alusta, olkaa hyvä. Niin Kevyet muovikassien, niiden kohtuuton käyttäminen Euroopan unionin lukuisissa jäsenvaltioissa aiheuttaa vakavaa ympäristön saastumista luku on järkyttävä. Vuodessa on kahdeksan miljardia tällaista kassia, jotka päättyvät jätteeseen. Siksi yhteistiä säädöksiä tarvitaan. Tuo myös siksi tämä, tätä säädöstä, että kysymys on direktiivistä ja jäsenvaltiot itse soveltavat sen omaan lainsäädäntöönsä. Ja muutenkin se tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja niin, että jokainen jäsenvaltio itse voi täyttää tämän tehtävän niin kuin haluaa. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että toimitaan väriä merkintöjä vastaan. Se, että äh, puhutaan äh, muovikasseista, jotka itse hajoavat luonnossa, koska kysymys on todellisuudessa siitä, että hajoamisensa jälkeen ne aiheuttavat vakavampaa saastumista. On tärkeää se, että saadaan todellisia luonnollisesti hajoavia ja kompostoitavia muovikasseja ja että niitä käytettäisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Gambus, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidente, señor comisario. Cuando hablamos... Kiitos, puhemies. Ja kun me kun puhumme muoviseen käytöstä, meidän täytyy jättää parempi planeetta lapsillemme, mutta tästä, tämä, asia ei ole merkitystä, mutta tämä asia, joka koskettaa vuosittain, päivittäin jokaisia eurooppalaisia koskettaa päivittäistä elämämme me olemme pääsemässä sopimukseen, joka koskee muovikassien käyttämisen rajoittamista. Tämä on hyvin tärkeä sopimus, jotta voidaan parantaa ympäristöä. Kuten on kun todettu komission tiedotuskampanjassa, kun täällä on sanottu, vie viisi minuuttia tuottaa muovikassi, mutta, mutta vie 500 vuotta ennen kuin se katoaa. Jotta tilanne, kun tilanne erilaisissa jäsenvaltioissa on hyvin tärkeää, että on hyvinlaisia mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja, joita voidaan pyrkiä siihen, että käyttö olisi vuodessaan 40 eh, kassia henkilöä kohti vuodessa ja että kuluttajat maksaisivat näistä käytöstä. Täytyy olla tarkkaavaisia, täytyy katsoa todellisia muutoksia, jotka liittyvät eh, siihen, miten käyttäytyminen muuttuu, ja voidaan saavuttaa tavoitteita Flanagan. Meidän isoisamme olisivat tästä järkytä. Me Katalonissa tulimme työskentelemään tämän tavoitteen saavutuksen vuoteen 2017 ja, ja vuoden 2000 2012 olemme jo saaneet aikaan 53 prosentin tavoitteen, tavoitteen saada kassia kulut henkeä kohti vuoteen 2020 mennessä. Rova Auken on, on tehnyt erinomaista työtä yhdessä varistelijoiden kanssa. Kiitos. Herr Gambusch. Herr Kiitoksia. Edustaja Kambus, teille halutaan esittää Bonis Ropen toimesta sininen kortti. Hyväksyttekö tämän? Kollega Rope, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Tässä on syntynyt sellainen vaikutelma, että ainoa keino muovikassien määrän vähentämiselle olisi niiden käytöstä laskuttaminen. Uskotteko, että tämä olisi tehokkain ratkaisu ongelmaan. Ehkäpä meidän pitäisi pohtia, että milloin tällainen hinnoittelujärjestelmä otettaisiin käyttöön, ehkäpä vasta vuonna 2018. Mitä olette mieltä? Si. Olkaa hyvä. Cobrar, cobrar por las es una... Niin. Mikä hyvä vaihtoehto olisi siis se, että autetaan Euroopan kansalaisia muuttamaan asennettaan, mitä tulee muokkassien käyttämiseen. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Lainen, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari Vella, te olette myös vastuussa meripolitiikasta ja minä voin vain toistaa, että hyvin paljon näistä, monet näistä muovikasseista päätyvät lopuksi meriin. Ja meillä on tämä jättimäinen roska kasa siellä Tyynellä merellä, joka on ikään kuin seitsemäs manner. Ja me tiedämme, että tämä muovimateriaali on hyvin pitkä ikäistä ja sillä on tällainen pirullinen ominaisuus, että kalat luulevat sitä planktoniksi ja nielevät sitä eh, ja ne sitten kuolevat tai sairastuvat. Me, meidän täytyy todellakin pystyä nyt tätä muovimäärää vähentämään. Haluaisin myös todeta, että näitä muovikasseja ei pidä jakaa ilmaiseksi Euroopan unionissa. Täytyy olla ehdottomasti niin, että näistä kasseista maksetaan, jos sellaisen haluaa. Ehkä on mahdollisuuksia eh, myöskin kieltää osa kasseista, koska meillähän on muita mahdollisuuksia. Tällä tavallahan tehdään myös muilla lainsäädäntöalueilla silloin, kun joitakin parempia menettelyjä on käytössä. Kiitos Marla, Margareta Aukenille tästä. Tässä on ollut trilogi e, komission ja neuvoston kanssa ja nyt meillä on loppujen lopuksi syntynyt erittäin hyvä teksti ja nyt e, komissaari Vella, teidän velvollisuutenne on maana täytäntöön tämä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Campbell Bannerman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam President, much... Rouva puhemies, mietinnöstä on keskusteltu viittaamalla Okso ja teknologian käyttöön se vaikuttaa huomattavassa määrin tähän jätteiden syntymiseen. Sitä me tietenkin toivomme. Tämä innovoiva teknologia, se perustuu itäisen Englannin pienen 30 hengen yrityksen toimintaan. Minä olen tietenkin panostanut tähän työhön ja se voi työllistää tuhansia ihmisiä tulevina vuosina. Tällä teknologialla on hyviä mahdollisuuksia, mutta esittelijä on kuitenkin viitannut tähän hydrobiohajoavaan teknologiaan. Tarkoituksena on ikään kuin syrjäyttää kilpailija markkinoilla, mutta meidän pitäisi yrittää löytää ö, hyvää tietoa, joka ei ole harhaan johtava. Kiitokset ESR-kollegoille tehdystä työstä. Mielestäni aivan oikea, utetusti vaaditaan komissiolta tekemään tieteellistä tutkimusta eikä kielletä oksopiohajoavaa teknologian käyttöä suoralta kädeltä, vaan meidän täytyy ensin odottaa, että meillä on perusteltuja faktoja olemassa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Campbell Bannerman. Voitteko hyväksyä kaksi sinistä korttia kollega Agnilta ja Aukkenilta? Kollega Agnew ensimmäisenä, olkaa hyvä. Um, no niin, mikrofoni toiminee. Usual chairman. Tämä on aika epätavallista. Tämä on ystävällinen kysymys, koska minäkin edustan samaa vaalipiiriä kuin herra Campbell Bannerman. En varmaan kanssa puheenvuoroa menettelyssä puhelistaa, joten hänelle tilaisuuden sanoa hiukan enemmän siitä, Äh, äh, puolesta, koska eikö olekin epätavallista se, että ihmiset rettävät yhteistyötä? Say... Epätavanomaista, mutta yleensä sinistä korttia käyttäen esitetään kysymyksiä, mutta te ette kysyneet mitään, joten jos sovi, sopii, niin annetaan puheenvuoro kollega Aukenille ja sitten kolleganne voi vastata puolen minuutin ajan. Mikä tämä ongelma sitten oksohajoivien muovien kanssa oli? No se oli brittifirma ja me halusimme pitää siis eh, neuvoston yhdessä. Meillä oli siis todisteita siitä, että oksoa hajoavat on pahempaa kuin ei mitään. Nyt täytyy vielä tehdä tutkimuksia ja minä haluaisin kysyä kollegalta, oletko sinä sen kannalla, että tehdään tällainen riippumaton tutkimus ja sitten kun tulee tulos, niin toimitaan sen mukaan. Edustaja kompil Bannerman, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuten sanoin, niin tässä totean, että me tarvitsemme tieteellistä tietoa. Katsotaan, miten järjestelmä toimii. Minä olen vakuuttunut, tiedän vaalipiiristäni, että tämä on erinomainen teknologia, joka auttaa meitä tätä saasteongelmaa käsiteltäessä. On olemassa tietenkin väärinkäyttöä joka kohdistuu tähän teknologiaan ja tähän yritykseen, joten meidän täytyisi katsoa vain ja ainoastaan faktoja eikä mitään mutukysymyksiä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Fotulis, yksi minuutti. Συζητούμε σήμερα για τις πλαστικές Puhumme tänään kantokas, muista kantokasseista ja siitä, miten niiden käyttöä voitaisiin rajoittaa koska se aiheuttaa suurta ympäristörasitusta. Pidämme tämä periaatteessa askelina oikeaan suuntaan, mutta tämä askel ei riitä. Mitä nimenomaan tulee tähän oksobiologisesti hajoaviin kasseihin, nämä ratkaisut eivät riitä. Jotkut ovat olleet mieltä, että tämä olisi hyvä ratkaisu, koska uskovat, että se on ympäristövällisestä tuotteesta, mutta itse asiassa nämäkin aiheuttavat, nämä kasvit aiheuttavat suuria ympäristövahinkoja. Meidän täytyisi liikkua siihen, että ne kiellettäisiin. Sitä meidän täytyy mennä siihen suuntaan, että kevyet ja muoviskantokassit kielletään. Ja, mutta on mahdollista myös sitten siitä, että kuluttajat maksavat siitä, jos ne haluavat käyttää niitä. Tämä on käytäntö, joka on jo olemassa eräissä jäsenvaltioissa – pitäisi palata takaisin paperin käyttämiseen, joka on tehty pelkästään kierrettävissä olevista materiaaleista. Tämä ei ole kenties sitä helppoa ja mukavaa, mutta se on parempi, koska muuten seuraukset olivat olemaan katastrofaaliset koko planeetalle, jos jatkamme nykyisen käytännön mukaisesti. Seuraavan edustaja Lukas Sievaska, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Minun mielestäni tämä eh, direktiivi on sellainen, että vaikka täällä nyt on vähän eriäviä näkemyksiä, niin se on saanut hyvin monilta, monilta ryhmiltä saanut tuen parlamentissa. Me nimittäin näemme tämän ongelman. Ja suurin osa aikaisemmista puhujista eh, mainitsivat sen, kuinka paljon eh, miljoonittain näitä mm, kasseja menee luontoon ja kuinka, kuinka ne sitten siellä luonnossa toimivat kun tiedämme, että muovilla on järkyttävät vaikutukset sekä eläimistöön että kasvistoon. Minä hyvin mielelläni totean ja näen täällä, että monet maat ovat ottaneet käyttöön maksun muovikasseista – eli niitä ei jaeta ilmaiseksi. Ja on erittäin hyvä myös, että jäsenvaltiot saavat omia työkaluja käyttöönsä ja toivomme, että, että ne suhtautuvat hyvin kunnianhimoisesti hankkeeseen. Hinta on tärkeä, mutta on myös tärkeää kouluttaa ihmisiä, valistaa perheitä ja lapsia ja myös kouluissa kertoa siitä, minkälainen vaikutus näillä muovikasseilla on ympäristöön. Meidän pitää pystyä valitsemaan biohajoavat pakkaukset. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Andrulakis, yksi minuutti. Υπολογίζεται ότι το 2010... On sanottu, että vuonna 2010 noin 8 miljardia muovikassia käytettiin Euroopan yhdessä vuoden aikana. Tämä on 200 kassia henkeä kohti. Suurin osa niistä on näitä niin sanottuja oksobiolisesti hajoavia tuotteita, joita jaetaan supermarketeissa – Näitä kasseja ei käytetä uudestaan ja siksi vaikutukset ympäristöön todella vakavia, ennen kaikkea eri vesiympäristöihin. Nyt tällä äh, direktiivillä pyritään aikaan muutokseen niin, että voitaisiin saada jotenkin hallintaan nämä ympäristövaikutukset. Parlamentti on alusta asti sanonut, että tietyt väestymistavoitteet, jotka koskevat keveitä muovikasseja, täytyy myös löydä lukkoon. Jäsenvaltiolla on nyt kaksi vaihtoehtoa. Ne voivat joko tarttua näihin toimenpiteisiin ja pyrkiä rajoittamaan vuotuisen kulutuksen vuoteen 2019 90 mennessä tai 40 henkeä kohti vuoteen 2020 mennessä tai toinen vaihtoehto on sitten jäsenvaltioille, että ne kieltävät näiden maksuttoman jakamisen kuluttajille vuoteen 2018 mennessä. Pidän hyvänä sitä, että päästään yksimielisyyteen tässä asiassa, koska tämä on hyvin vakava saastumislähde. Kiitos. Ja vielä kollega Briano, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente, stiamo parlando oggi di economia circolare. Kiitoksia, rouva puhemies. Me puhumme kiertotaloudesta ja tarkoituksena on vähentää muovikassien käytön määrää. Jäsenvaltioiden täytyy panna määräyksiä täytäntöön. Viime vuonna Italia maksuttomien kassien käytön, mutta on hyvä lähteä kunnianhimoisemmalle, valvottavammalle tielle. Tarkoituksena on vähentää jätteen syntyä hallintojärjestelmiä käyttäen ja huomioiden myöskin mahdolliset valistustoimenpiteet. Nämä muovikassit vaikuttavat negatiivisesti elinympäristöön esimerkiksi merissä. Kyse on valtavasta muovilautasta, joka on kehittynyt jo vuodesta 50 alkaen. Alue on kolme kertaa Italian pinta-alan kokoinen. Nyt meidän on pakko muuttaa tilannetta, sillä lapset ja tulevat sukupolvet katsovat minun, meidän suuntaamme. Ne, jotka ovat jo esittäneet sinisen kortin, niin eivät saa enää puheenvuoroa. Minun täytyy vain katsoa, että saamme hoidettua asiat aikataulun mukaisesti, joten nyt Catch the Eye-menettelyyn kymmenen puheenvuoropyyntöä on esitetty, mutta vain yksi henkilö per ryhmä saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä kollega Lavia, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Credo che que... Kiitos, rouva puhemies. Minun mielestäni tämä on hyvä, hyvä asia parlamentille. Minä johdin tätä trilogiaa ympäristövaliokunnan puheenjohtajan kanssa ja me onnistuimme esittelijän ja neuvoston kanssa yhdessä löytämään sopimuksen. Anteeksi, että keskeytän teidät. Ilmeisesti meillä ei ole saksan kielen tulkkausta. Voisitteko aloittaa alusta? Signor commissario, questo è stato... Hyvä komissaari, Parlamentti on onnistunut tässä asiassa, nimittäin trilogissa, jota käytiin neuvoston ja esittelijän kanssa. Me olemme onnistuneet pääsemään sopimukseen. Komissio ei tehnyt aina asioita kovin helpoksi ja te tiedätte, kuinka kiihkeä keskustelu oli komission sisällä ja anteeksi valiokunnan sisällä on sellaisia kommentteja, joista voidaan päätellä, että soveltamisessa on jotakin ongelmia. Kuitenkin on hyvin tärkeää, että kahden lainsäädäntöelimen välillä tällainen sopimus on löytynyt. Tämä on ympäristön puolesta ja olemme yrittäneet löytää ratkaisuja ja nehän ovat sellaisia ratkaisuja, joita on jo eräissä maissa sovellettukin. Meillä on uutta teknologiaa, jota käytetään muovivalmistuksessa ja sillä tavalla me tulemme kieltämään ne, jotka ovat haitallisia. Kiitos ja seuraavana edustaja Caputo, yksi minuutti. Presidente. Kiitos puhemies. Muovikassien käytön vähentäminen on tavoite, jota Euroopan unionin täytyy noudattaa. Sen täytyy olla prioriteetti. On järkeä järkyttävää, missä puit, miten tätä on tapahtunut ja nyt vuodessa käytettyistä 92 kassia henkeä kohti ja haluaisin onnitella esittelijä Aukenia siitä, että pääsi hyvään sopimuksen asiasta. Tämä on hyvä verrattuna ilman komission esityksen verrattuna, että täytyy pitää kiinni, että on olemassa pakollisia rajoittamistavoitteita ja velvoitteita, jotka liittyvät siihen, että mahdollisesti muovikassa tulee maksullisia. Kysymys on siitä, että todella vähennetään kulutusta. Ja tässä on myös hyvä puoli, että se ottaa käyttäjän velvoitteita jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat tekemään vuotuiset raportit siitä, miten näitä kasseja on käytetty. Ennen kaikkea on kysymys keveistä materiaaleista. Tätä kautta voidaan velvoitteita vahvistaa, joita on asetettu, ja voidaan käyttää konkreettisia välineitä, jotka ovat jäsenvaltioiden käytössä ja myöskin arvioida näitä välineitä ja katsoa, mitä voidaan saavuttaa. Mark. Kiitos ja seuraavan edustaja Demes Macker, yksi minuutti teillekin. Thankful. Sydämelliset kiitokset rouva puhemies. Jos katsotaan minkälaista tuhoa syntyy meriympäristössä, niin me tiedämme ja ymmärrämme, että kevyiden muovikassien käyttö on rajoitettava. Tällä hetkellä on olemassa suuria jäsenvaltiokohtaisia eroja. Flanderin alue, jota minä edustan, on esimerkillinen. Vuodesta 2003 alkaen muovikassien käyttö on laskenut 80 prosentilla. Me olemme edelläkävijöitä, mutta parantamisen varaa on olemassa. Mutta eurooppalaiset tavoitteet tarkoittavat sitä, että meillä on hyviä, ennustettavia pelisääntöjä, tasaväkiset toimintamahdollisuudet ja kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus puhtaan. Ja teksti tarjoaa myöskin riittävästi pelivaraa jäsenvaltioille. Nämä toimenpiteet eivät ole mitään populistisia holhoavia toimenpiteitä. Kyse on laaja-alaisesta toiminnasta silloin, kun sitä tarvitaan. Joten jätepaketin muuttaminen tarkoittaa sitä, että me voimme rakenteellisella tavalla pääsemään kiertotalouteen, joka me todella antaa meille mahdollisuuden käyttää raaka-aineitamme tehokkaammin hyväksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Jakovcic, yksi minuutti. Hrvatska je relativno mali potrošač e, ovih laganih Tämä Meillä on hyvin vähän näitä kevyitä muovisia kasseja käytössä per pää, varsinkin kun vertaamme Euroopan keskiarvoon. Mutta kuitenkin Kroatia on hyvin suuri tällaisten kevyiden muovisten kantokassien tuottajana ja se aiheuttaa meille tiettyjä ongelmia. Me nimittäin tulemme menettämään työpaikkoja. Tämä tuo mukanaan muita ongelmia, jotka kulkevat käsi kädessä ilmiön kanssa. Minä olen itse asiassa ollut tämän teollisuuden piirissä töissä urani aikana, mutta en minä kuitenkaan aio tämän teollisuuden eh, etuja tässä ajaa, vaan päinvastoin. Nimittäin nämä kevyet muoviset kantokassit ovat hyvin suuri ympäristöongelma. Minä haluaisin jälleen kerran toistaa kuinka vaikea ongelma on Adrian merellä Ja se on rajat ylittävää saastu, saastumista. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Soltes, yksi minuutti. Minä onnittelen esittelijää Aukenia kestävyydestä tämän mietinnön osalta. Tämä on erinomainen. Muoviset kantokassit ovat sellaisia, että niitä käytetään liikaa. Ja toimenpiteet, joita direktiivissä on ehdotettu, ovat hiukan vaikeita panna toimeen, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää mielessämme, että kun ihmiset, kuluttajat tietävät, minkälaisia seurauksia on muovi kasseista he tulevat toimimaan. Siksi ihmisille täytyy sanoa totuus näistä muovisista kantokasseista. Luvut puhuvat omaa kieltään. 90 prosenttia muovisista kantokasseista jää vain kertakäyttöisiksi. Ja tämä merkitsee sitä, että jätteen määrä kasvaa jatkuvasti. Jokaisen jäsenvaltion täytyy pyrkiä saavuttamaan paljon tiedottamiskampanjoilla muovi tarjoaa mahdollisuuden myös sille, että sanakaan tällaista kiertotaloutta, ja se olisi hyvä asia. Paljon kiitoksia. Näin päättyy Catch the Eye-menettely. Ja puheenvuoro siirtyy komission jäsenelle Vellalle. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Madam President. Paljon kiitoksia rouva puhemies, arvoisat edustajat. Saanen kiittää teitä käydystä keskustelusta tästä rakentavasta palautteesta, jota olette antaneet. Täällä on esitetty lukuisia esimerkkejä jäsenvaltioista, jotka ovat pyrkineet vähentämään kevyiden muovikassien käyttöä. Tämä osoittaa, että toimilla on vaikutusta. Kollega Oken viittasi Irlannin esimerkkiin ja Skotlantiinkin viitattiin. Olemme nähneet, että kertakäyttö pussien käyttö on vähentynyt kahdeksalla prosentilla sitten viime lokakuun. Mutta kyse on vain muutamasta jäsenvaltiosta, jotka täällä tulivat mainittua, niiden joukossa, jotka ovat ryhtyneet toimiin. Mitä tulee pakkausdirekt, pakkausjätedirektiiviin. Se on voimassa ja jäsenvaltiolla on nyt mahdollisuus toimia tehokkaalla tavalla. Jäsenvaltiot ovat vastuussa täytäntöönpanon toteuttamisesta ensi vaiheessa heidän pitää katsoa, minkälaisia välineitä he voisivat käyttää muovikassien vähentämiseksi saanen vielä todeta, että direktiivissä puututaan myöskin keskeiseen ongelmaan ennaltaehkäisevällä tavalla juuri ruohonjuuritasolla. Ja sanottakoon, että mitä enemmän me panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, niin sitä vähemmän korjaavia toimia tarvitaan jatkossa, erityisesti silloin, kun puhutaan merien saastumisesta. Täällä lukuisat kollegat viittasivatkin tähän kysymykseen. Monet viittasivat täällä myös siihen, että merien saastuminen on todellinen ympäristöongelma. Se on uhka ei ainoastaan merten biologiselle monimuotoisuudelle. Kyse on mielestäni globaalista ongelmasta, johon on etsittävä myöskin globaalia ratkaisua, mutta tänään me keskustelemme vain ainoastaan EUn sisäisestä muovikassien käytöstä, mutta oikeastaanhan ongelma on paljon laajempi. Ja voin vakuuttaa teille kaikille, että komissio tekee kaikkensa ongelman kehittymisen seuraamiseksi. Me suhtaudumme siihen vakavamielisesti. Komissiolle annetaan monia tehtäviä hoidettavaksi, kuten esimerkiksi metodologian kehittäminen, jotta me voimme laskea, kuinka paljon kasseja käsi käytetään per EU-kansalainen ja tarkoituksena on varmistaa, että biohajoavia ja kompostoitavia pusseja merkitään oikealla tavalla ja että voimme arvioida myöskin, millä tavalla oksobiohajoavien muovikassien vaikutus näkyy ympäristössä. Tarkoituksena on mahdollisimman pikaisesti päästä tähän hyvin ö, haastavaan tavoitteeseen. Kompromissi on aimoharppaus oikeaan suuntaan vähennettäessä muovikassien määrää. Tätä kansalaiset haluavat ja tämän direktiivin hyväksymisen myötä me voimme osoittaa, että EU todellakin haluaa tarttua sellaisiin huolenaiheisiin, jotka askarruttavat Euroopan unionin kansalaisia. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset arvoisa komissaari ja lopuksi vielä edustaja Auken edus, oh, esittelijän ominaisuudessa. Olkaa hyvä. Really? That this will be... Minä todellakin toivon, että tästä tulee meidän ensimmäisiä voittojamme niistä, jotka ovat vastaan ympäristön suojelua. Ei ehkä viimeinen, mutta tämä on todellakin historiallinen päivä, kun olemme onnistuneet saamaan näin laajan tuen. Parlamentti ja jäsenvaltiot ovat olleet sitä mieltä, että näitä käyttöä pitää vähentää. Ja tässä on paljon joustoa, ei tietenkään samassa määrin kuin mitä komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli. Ja olen kristitty, mutta joskus kuitenkin olen, olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä jotakin eikä vain toivoa. Ja nyt me olemme tekemässä olen hyvin iloinen siitä, että tässä nyt on otettu kaikki mukaan, mitä on ehdotettu, ja tässähän on nyt paljon tuloja, anteeksi numeroita, nämä ovat Tanskasta. Tässä aivan muutama päivä sitten kieltäydyin viidestä eri kassista, jotka minulle oltiin antamassa. Hyviä lukuja, hyviä tarkoituksia, joustoa Siis emmehän me ole puhumassa kiellosta. Nämä ovat hyödyllisiä tuotteita. Me vain haluamme vähentää niiden käyttöä ja pitää panna niille hinta sillä tavalla, että kuluttaja tietää, tietää ja voi päättää, että maksaako hän vaikka puoli euroa tästä, tästä vai onko hänellä sitten omat taskut ja kassit mukana. Eiväthän kuluttajat ole typeriä. On hyvä, että tulee hyvät uudet käytänteet e, ja kiitos kaikille kollegoille ja toivo, se ei ole viimeinen voitto, se on vasta ensimmäinen. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle ja kaikille, jotka ovat osallistuneet työskentelyyn. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan vajaan tunnin päästä kello 12.30 alkaen. Näin siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan.